Bene, colleghi, il dibattito è finito. No niin, keskustelu on päättynyt. Haluan kiittää komissaariota, joka on vielä äh, tänne, tänne loppuun saakka jäänyt. Ja seuraava istunto on huomenna 26. Äh, lokakuuta kello 8.30.11, 11 Ja pöytäkirja on julkaistu, se on löydettävissä Euroopan parlamentin web-sivulta. Istunto päättyy päättyy. Hyvää yötä kaikille ja